Okay, good morning, dear colleagues, ladies and gentlemen. Hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat. Haluaisimme aloittaa tässä kokouksen. Thank you. Good morning, everybody. Kiitos ja huomenta uudelleen. Aloitetaan päivän kokous. Meillä on paljon äänestystä koitan käydä äänestykset läpi mahdollisimman nopeasti. Ensimmäisenä esityslistalla on sen hyväksyminen. Jos ei kukaan vastusta, niin että sitä voidaan, se voidaan hyväksyä, niin jos ei ole mitään muutoksia, hyväksymme sen sellaisenaan. Seuraava asia esityslistalla on puheenjohtajan ilmoitukset. Elmin valiokunnan seuraava kokous on 17. ja 18. helmikuuta ja torstain iltapäivän kokous 18. helmikuuta on peruttu, eli torstain iltapäivällä ei kokousta. Tämän päivän kokouksessa tulkkaus yleinen, eli 18 kielellä tulkkausta. Poikkeuksena e, viron kieli, Kreikka, Latvia, Malta, Slovenia ja, ää, äh, ja Iiri. Ja tämä menee normaalitapaan äh, suoratoistona äh, nettiin. Asiakirjat ovat sähköisesti saatavilla. Seuraavana sitten ensimmäinen joulukuuta 2015 kokouksen pöytäkirjojen hyväksyminen. Pöytäkirja lähetettiin sähköisesti, onko siihen mitään huomautettavaa, jos ei, niin se voidaan hyväksyä. Sen jälkeen jatkamme sitten yhteiskeskustelun vastustamisista. Meillä on vastustamisia, joista keskustellaan yhteisesti. Haluaisin nyt kysyä ensinnäkin herra Bart Stasilta, joka on ensimmäinen vastustaja. Antaisiko hän tietoa meille tästä vastustuksen sisällöstä? Kiitos puheenjohtaja. Meillä on tässä nyt kolme esitystä pöydällä. Tässä on eri ryhmät

Tämä ensimmäinen koskee dikambaa ja glyfosaattia, toisessa on myös glyfosaatti ja sitten, ja sitten kolmannessa on myös glyfosaatti ja toinen aine. No ensinnäkin mitä itse toimintamenettelyyn tulee, parlamentti hylkäsi lokakuussa tämän komission esityksen ja täysin istunnossa vaadittiin, että komissio tekisi uuden ehdotuksen ja nyt ei ole tullut mitään uusia sääntöjä, mitä muuntogeneihin tulee. Ja tässä täytyy siis saada aikaiseksi sovinto uusista säännöistä lainsäätäjien välillä. Ja kun puhumme näistä muuntogeeneistä, niin tässä tulisi toimia niin kuin äänestettiin 28. päivä lokakuuta. No sitten toinen syy että nämä kolme muuntogeeniä ovat kaikki glyfosaattiresistenttejä. Me olemme aikaisemminkin keskustelleet niistä tutkimuksista, jotka liittyvät tähän. IARC on toisaalta tehnyt tällaisia tutkimuksia. Ne liittyvät syöpää. Siinä sanotaan, että glyfosaatti mahdollisesti aiheuttaa syöpää. Eli tämä on yksi tutkimus ja sitten meillä on myös EFSAn tutkimus, joka toteaa, että ei liity minkäänlaisia vaaroja glyfosaattiin. Ja ei ole hyvä, että EFSA tässä vastustaa IARKin kantaa. Ja sitten tässä on sadan tutkijan kirje, jossa arvostellaan EFSAn lähestymistapaa, joten tämä on hieman epävarma tilanne ja täytyy vielä selvittää. Ja tässä täytyy tutkia näitä glyfosaatteja. Nyt sitten vielä yksi asia, ja tämä liittyy keskusteluun, jonka kävimme kuukausi sitten täällä parlamentin valiokunnassa, ja myöhemmin keskustelimme siitä myös täysistunnossa. Ja tämä on siis Andrew Kaittisin kirje, jonka me olemme saaneet. Tämä on kirjoittu 8. tammikuuta 2016. Eh, eri yrityksille, mistä tässä on kysymys. EFSA on tutkinut eh, asiaa ja sanoo, että nämä muuntogeenit ovat turvallisia. turvallisia. Ja EFSA EFSAn tutkimuksessa ei oteta kumulatiivista vaikutusta, mitä rikkasi hävitteisiin tulee huomioon lainkaan. Forecare on tehnyt myös tutkimuksen ja siinä on tultu siihen johtopäätökseen, että on kielteisiä vaikutuksia kuluttajien, kun kasvimyrkkyjä käytetään kuten glyfosaattia ja dikambaa muun muassa. Androgaitisin kirje, joka milloin täällä on mukana, sanotaan, että komissio tunnustaa, että rikkakasvihävitteiden kumulatiivista vaikutusta täytyy tutkia. Ja hän sanoo samanaikaisesti, mikä on hieman outoa, että menettelytapoja täytyy siis vielä kehittää. Eli mitä tähän synergiaan tulee, niin EFSA ei tule sitä tutkimaan, mutta on epävarmuutta, miten nämä vaikuttavat, kun näitä kolmea kasvimyrkkyä käytetään yhdessä. Ja kun puhutaan kuluttajista ja ympäristösuojelusta, niin tätä ei voida takaa, jos näitä käytetään yhdessä. Ja nyt tutkimuksesta käy ilmi, että jos käytetään glyfosaatia ja dikambaa samanaikaisesti, tämä johtaa eh, terveysvaaroihin, esimerkiksi maksaongelmiin ja syöpäkasvaimiin. Ja uskon, että nämä kolme syytä ovat riittäviä siihen, että me otamme huomioon nämä valitukset ja siirrymmekin sitten tässä heti äänestämään. Ja tässä tulisi hyväksyä nämä kolme päätöslausumaesitystä. Thank you. Next is uh, Mr. Guillaume. Kiitos. Seuraavana herra Guillaume Väes, SND-ryhmästä. Oui, merci, monsieur le, le président. Kiitos puheenjohtaja. Puhun lyhyesti, koska kaikista keskeisin ja tärkein tuli jo edeltävän kollegan puheesta. Ihan ensimmäinen asia. Nyt elämme sitä hetkeä, että me koemme ja tunnemme varsin hyvin sen, että keskustelua on syntynyt, huolta on ilmassa ympäristökysymyksistä Euroopassa nimenomaan suhteessa EU-toimielimiin ja aivan erityisesti kun puhutaan endokriinisistä häiriötekijöistä, jotka meitä huolestuttavat. Komissio on tuominnut nämä ja tämän toimettomuuden on myös tu- tuominnut. Me elämme nyt aivan erityisaikakautta. Me emme saa nyt tehdä virheitä tai hölmöillä. Minkä höl- hölmö- mihinkä hölmöilyyn me voisimme syyllistyä? Se, että me annamme komissiolle vapaat kädet toimia tässä muuntogeenikysymyksissä. Ei tässä ole tarkoitus lähteä keskustelemaan, puolustetaanko ja vastustetaanko muuntogeenejä. Ei tämä ole tässä aiheena keskustelun alaisena, vaan keskustelemme nyt siitä, voiko komissio jatkaa tätä <clears throat> näiden muuntogeenien kaupallistamisen hyväksymistä, validoimista, ja ilman, että komissio kuuntelee, mitä parlamentilla on sanottavaa, sanottavaa. Mutta tästä on kuitenkin äänestetty enemmistöpäätöksellä, ja komissio nyt ehdottaa meille uutta menetelmää, koska me, hyväks, me, me, koska me hylkäsimme muuntogeenien uudelleen kansallistamisen kaupallisissa toimissa. Tässä on hyvin poliittinen kysymys pöydällä. Meidän, mehän edustamme eurooppalaisia kansoja. Me olemme enemmistönä sanoneet san, mielipiteemme komissiolle. Komissiolla on toim- toimenpano, se to, komissiolla on aloitevalta, sen pitää tehdä meille uutta, uusi esitys. Me pyydämme sitä, me olemme pyytäneet sitä, mutta komissio ei ole toiminut näin, vaan se jatkuvasti validoi näitä muuntogeenejä samalla kun tiedetään, että tieteellinen epävarmuus leijuu kaiken tämän yllä. Miten se vaikuttaa terveyteen, miten ne voivat olla kumuloivia tekijöitä epä, ihmisen terveyteen. Meidän pitää olla äärimmäisen järkeviä. Meidän pitää antaa tämä vahva merkki siitä, että me vastustamme tätä, me hylkäämme tämän ehdotuksen, me vastustamme tätä koska meidän pitää vastata kansalaisten pyyntöön ja odotuksiin. Kansalaiset ovat yhä vaativampia tämän suhteen. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että me voisi perusteellisesti tutkia tätä asiaa muuntogeeneistä, jotta voisimme ottaa kantaa myös kokonaisvaltaisemmin. Mutta nyt tänä päivänä tällä hetkellä ei saa hyväksyä sitä, mitä komissio tekee. Meidän pitää katsoa muutama vuosi eteenpäin ja meidän täytyy ajatella siis lähitulevaisuutta tässä muuntogeenien kaupallistamisprosessissa. Taxes. Kiitos. Eleonora Eevi seuraavaksi EFTTstä. Grazie, presidente. Io, ähm, mi, äh... Kiitos puheenjohtaja. Minä yhdyn aikaisemmin puhuneisiin äh, kollegoihin. Me todellakin äh, pitäisi nyt sitten äh, palata normaaliin menettelyyn, koska tämä GMOiden valtuuttamismenettely äh, menee äh, toisaalle kuin mitä aikaisemmin on totuttu. Meidän pitää nyt rohkeasti katsoa tätä asiaa äh, syvällisemmin, niin kuin herra Balas sanoi, on tarpeen nyt, että komissio huolellisesti arvioi tämän tilanteen ja miten siihen pitäisi reagoida tässä ollaan hyvin huolissaan syistä, jotka herra taas meille kertoi. Ja tietenkin on tieteellistä tutkimusta, mutta kaikki nämä muutogeeniset sisältävät proteiineja, jotka ovat sitten glyfosaattiresistantteja. Ja sehän on mahdollisesti syöpää synnyttävä, syöpää johtava aine. Joten tarvitaan vielä lisää tieteellistä tutkimusta ja tämä GMO-valtuuttamismenettely pitää palauttaa demokraattiselle tasolle. Haluaisin tähän loppuun vielä sanoa, että asialla on kiire, erittäin kiire. Tämä vastustaminen näiden muuntogeenien myymiseen lähettää viestiin komissiolle siitä, että nyt pitää parlamentin kantaa ottaa ihan vakavissaan. Tässä on toimielinten välillä puuttuvaa kunnioitusta, kun on hyväksytty sellaisia muuntogeenejä ennen kuin parlamentti on niistä nyt täysistunnossa, eli ennen kuin parlamentti on antanut kantansa. Tämä tarkoittaa, että komissio ei kunnioita parlamentin kantaa. Ja me siinä vaiheessa, kun saamme yhteisen kannan, niin me voimme ratkaista tämän ongelman. No. Kiitos. Sitten ketä muita? Herra Fjellner ensimmäisenä. Thank you very much, Mr. President. Uh... Kiitos puheenjohtaja. näihin vastustamisiin tulee, meidän täytyy ottaa ne erittäin vakavasti ja meillä täytyy olla riittäviä kriteereitä vastustamisiin ja nämä kriteerit ovat aika yksinkertaisia, niitä on kaksi. Joko komissio on ylittänyt mandaattinsa ja siksi parlamentti sanoo ei, tai sitten komissio ei ole ottanut tutkimuksia huomioon ja silloin parlamentin tulisi sanoa ei. Mutta tässä tapauksessa kumpaakaan ei ole tapahtunut. Me tiedämme sen koska nämä vastustukset eivät täytä näitä kriteereitä. Siksi vihreät ja muut keksivät uusia kriteerejä, omia kriteerejään. Ja ensimmäinen on menettelytapaan liittyvä. Mutta jotta tämä kriteeri toteutuisi, niin historia täytyy kirjoittaa uudella, uudelleen. E, ensin sanotaan, että me hylkäämme tämän, no se on aivan oikein, tai me vastustamme siis komission e, ehdotusta jotta yksittäiset jäsenvaltiot voivat estää muuntogeenien tuonnin. Ja siksi sanotaan, että me emme voi tehdä tätä, mutta jos katsoo, mitä nyt oikeastaan on tapahtunut, niin on paljon erilaisia syitä tässä valiokunnassa vastustamiseen. Jotkut, kuten minä, emme vastustaneet sitä, koska ei ole tarpeeksi yksinkertaista rajoittaa tuontia, mutta jotkut vastustivat, koska se hajauttaa sisämarkkinoita, mutta vihreillä on oma tulkinta, oma totuus. Ja he sanovat, että se on se syy. No sitten glyfosaatti. Sanotaan, että tämä muuntogeeni olisi vastustuskykyisempi glyfosaatille, mutta tässä ei sanota, että vaikka glyfosaatti aiheuttaa huolta, että se on REACHin mukaan sallittu aine, jota saa käyttää kaikkien sääntöjen mukaan. Ja EFSA on sanonut, että ihmiset eivät altistu sellaisille määrille, että se aiheuttaisi syöpää. Se on huolen aihe, mutta se on sallittu aine Euroopassa. Ja tässä halutaan kieltää muuntogeenin tuonti, koska kolmansissa maissa käytetään aineita, jotka on sallittu Euroopassa. Tässä ei ole kysymys kriteereistä tai menettelytavoista, on kysymys siitä, että kun äänestimme ja halusimme äh, rajoittaa äh, maahan tuontia, niin äh, äänestimme myös moratoriosta liittyen muuntogeenilupiin. Ja vihreät hävisivät tämän äänestyksen. Me päätimme, että tällaista moratoria ei tule, mutta takaportin kautta nyt halutaan sanoa, ottaa tämä moratorio jälleen käyttöön. Ja tämä on väärin, että toimitaan näin takaportin kautta. Ja aina järkevä asia, mitä valiokunta voi tehdä, on hylätä nämä ehdotukset. Mikä muu olisi järkevää. Ja siksi pyytäisinkin, että valiokunta hylkäisi kaikki kolme. Thank you, and next is... Kiitos, seuraava Norva Thank you, Chairman. Um, I... Kiitos, puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin Christopher. Halusin vain tähän tuoda vielä lisää esiin, että tämän vastustamisen syyt ovat muodolliset ja tämä, menetelmälliset ja menetelmällisiä syitä tuodaan esille sen takia, että täysistunnossa haluttaisiin toista mietintöä, mutta ei tämä tietenkään vastustukselle riitä mutta koska parlamentti on pyytänyt komissiolta uutta ehdotusta, niin komissio ei ole täyttänyt tätä. No itse asiassa eipä näin. Kuinka paljon julkilausumia on vielä vastaamatta ja kuinka monta päätöslauselmaa on komission pöydällä? Äh, ja kuinka monesta asia, asiasta. Se tarkoittaa sitä, että asia nyt ei mennyt oman mielen mukaan, mutta eihän tämä nyt ole menetelmällinen rikko, rikkomus. Ja tämä tietenkin jatkuu, että jos meidän täytyy, nyt sitten äh, aikaamme hukata siihen, että istutaan tämän äh, erä äh, Girling tuolla Ranskan tulkkaus ei kuulu. Mitäs Ranskan tulkkauksen laita on? Joko kuuluu? Hyvin, anteeksi. Niin, tämä ei liity menettelytapaan. Ja koska me nyt taas tuomme tämän esille joka kerta, kun joku hyväksyminen menee läpi, niin tämä tulee esille joka kerta, kun joku hyväksyminen menee läpi, niin minä nyt ehdotan päätöslauselmassa niin, että tästä ei tule menettelytavallinen kysymys, et, jota käytettäisiin perusteena. Kyllä mielelläni keskustelen ihmisten kanssa vilpittömästi näistä asioista, mutta älkää nyt tuokaa esille tätä menettelytapa hölynpölyä. Mitä sitten tulee glyfosaatteihin? Siitä on keskusteltu niin monta kertaa, että en aio siitä enää jatkaa tässä, koska me haluamme nyt päästä asiassa eteenpäin glyfosaatti, sitä on katsottu elintarviketurvallisuusvirastossa ja sitten tieteellisessä komiteassa, ja ne ovat päätyneet molemmat eri johtopäätökseen. Epsa elintarviketurvallisuusviranomainen, on se, jota parlamentti ja komissio kuulevat. Tietenkin ne ovat ku- e, e, joka myös tieteellistä komitea, mutta mutta eihän parlamentti kuuntele muun kuin EFSAn johtopäätöksiä. Jos halutaan kieltää jotkut muuntogeenit. Jotkut tietenkin haluavat ne, jotka kannattavat tätä, mutta tämä on vain savuverho, tämä koko menettely, tämä tavallinen peruste. Niin mm, menkää sitten, tuokaa sitten oma asianne parlamentin eteen, mutta emme tällaista voi jatkaa kuukausia, kuukausia, vuosia ja, ja, ja hukata kaikkien aikaa tällaiseen hölynpölyyn. Kiitos, Rova Ajusa. Sí, muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä pyysin puheenvuoron kertoakseni, että olen ihan samaa mieltä kaiken sen kanssa, mitä edustaja Ferrar sanoi. Minä haluan lisätä yhden asian. Tämä on keskustelu lyfo, lyfo, glyfosaateista vai muuntogeeneistä. Jos täällä puhutaan glyfosaateista, on hyvin sanottu, se on Riitsissä hyväksytty aine, mutta tutkimukset ovat osoitteet, että, että tutkimus on tehty näiden glyfosaation ja niiden, niiden, niihin kuuluvien lisäaineiden suhteen, mutta tämä on vain yksi aine, tämä glyfosaatti. Niitä on olemassa paljon erilaisia, mutta tutkimukset ovat osoittaneet, että että ei tämä materiaali ole aina sama, metodit eivät ole aina samat. Sen takia mm, tulokset eivät aina ole kovin johdonmukaisia, eikä niistä aina tarvitse pitää tiukasti kiinni. Mitä tulee glyfosaatteihin, vihreät ovat valmiita hyväksymään nämä muuntogeenit. Onko näin? Kyllä vai ei? Pitääkö hyväksyä tämmöiset GMOt, muuntogeenit? Kyllä vai ei? Jos me hyväksymme ne tai annamme oikeutuksen hyväksylle niin silloin tällä asetuksella ei ole mitään virkaa, koska silloinhan tämä kaikki suuntautuu sisämarkkinoita vastaan koska yksi maa ei voi hyväksyä, että muuntogeenit tulevat sen alueelle ja toinen ei. Jos, mutta ei kyse ole siitä, että pidämmekö me GMOista vai ei sen takia. Me ei tässä saa mm, hyväksyä mitään tekopyhää puhetta, että yhtäällä hyväksytään ja toisaalla ei. Thank you, and next is Mr. Balcu. Sano Hella Elnök úr, köszönöm a szót. Igyekszek rövid lenni ebben a nagyon... Kiitos puheenjohtaja. Yritän puhua lyhyesti. Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu, koska tässä on kaksi täysin eriävää mielipidettä, mutta joka tapauksessa tämä aiheuttaa huolia. Jotkut ovat huolissaan siksi, että uskovat, että muuntogeeniset tuotteet ovat sellaisia, että niitä ei ole tarpeeksi tutkittu, mitä terveysvaikutuksiin tulee. Toisaalta sanotaan, että sisämarkkinat hajoavat. me kannamme tietyn vastuun tässä valiokunnassa. Jos istuu sisämarkkinavaliokunnassa, niin täytyy kiinnittää huomiota sisämarkkinakysymyksiin, mutta ympäristövaliokunnassa meidän täytyy tarkastella kansalaisten terveyttä. Röyhätenä. Kiitos Alden puolesta puhun. Tämä on hyvin selkeä, mitä vihreät nyt äh, pyrkivät ovat muuntogentejä vastaan ja koittavat nyt sitten löytää argumentteja olla muuntogentejä vastaan. Ja nyt löydetty tämä menettelytavallinen. Ja olen samaa mieltä kuin Hella Fellner ja Rova Görling, että tämä ei ole totta. Aldessa me emme tätä linjaa hyväksy emmekä halua jarruttaa koko prosessia. Tietenkin halutaan parempaa lainsäädäntöä ja nyt pitää löytää tästä umpikujasta jonkun näköinen ulospääsy, mutta emme me halua jarruttaa kaikkea, mitä tulee nyt delegoituina säädöksinä ja muuntogeeneistä itsestään sen verran, että meidän pitäisi keskustella kohtuudella, jotta tekniikka ja sitten tekniikan käyttö pidetään erillään. On totta, että joskus muuntogeeniset organismit tulevat väärin käytetyiksi, mutta pitäkikö kaikki muut nyt sitten sen takia kieltää, että jotkut ovat antibioottiresistenttejä? No meidän pitää tätä tekniikkaa katsoa. EFSAlle olemme antaneet mandaatin antaa kantansa, ja EFSA on sanonut, että nämä ovat turvallisia, ja ketä me, olemmeko me poliitikot nyt sitten oikeassa asemassa sanomaan päinvastaista. Ja minä kannatan tätä vastustamista ja olisi hyvä nyt keskustella muuntogeenisistä, niiden tekniikasta, siitä miten niitä käytetään, eikä sekoittaa puuroja ja vellejä. Tämä, tässä on kyse Bayerista ja Monsantosta. En ole kuullut niistä suurista kansainvälisistä konserneista, jotka saavat käyttää näitä. Ehkä ne voitaisiin ottaa, ne muutkin voitaisiin ottaa mukaan vastustuksiin. Further. Kiitos, ja koska täällä nyt ei muita puheenvuoropyyntöjä näytä olevan, haluaisin antaa puheenvuoron. Ai, herras taas. Öö, ehkä hän voi vastata joihinkin kysymyksiin. Ehkä voisin reagoida muutama asiaan. Ensin, mitä herra Fjellner ja Rova Görling sanoivat. Että täällä pelattaisiin jotain vihreiden peliä. Ja nämä päätös näissä päätöslauselmissa on myös EPP mukana, S ja D-ryhmä ja GUE. Eli ei ainoastaan vihreät. No toki minä olen myös lukenut kirjeen, joka tuli yhdistyneestä kuningaskunnasta, ja siinä oli otettu esille nämä samat argumentit, mitä menettelytapaan tulee, niin minä haluan toistaa. Me pakotimme Junckerin puheessaan heinäkuussa 2014 sanomaan, että hänen pitää pitää huolta siitä, että päätöksentekomenettelyä täytyy demokratisoida. Komissio teki ehdotuksen liittyen muuntogeenien tuontiin ja elintarvikkaiden ja rehun tuontiin, oli sellainen, jonka parlamentti hylkäsi. Ja tämä oli lähinnä sisämarkkinasyistä. Ja ryhmäni käytti juuri tätä yhtenä syynä siihen, että komission ehdotus hylättiin. Mutta tästä ei keskustella, mutta tässä puhutaan siitä, että komissio tekisi uuden ehdotuksen, mitä demokratian tulee ja muuntogeeneihin. Nyt tässä ei puhuta tällä kertaa määräenemmistöstä puolesta tai vastaan, vaan suuri enemmistö vastustaa näitä muuntogeenejä. Eli tässä on se vaihe, että ei ole tehty demokraattista päätöstä ensinnäkin. No sitten vielä Rova Görlingille, herra Fjellnerille. Tässä on saatu, että ainoastaan tieteellistä näkökulmaa tulisi käyttää. Minä otin tämän tieteellisen näkökulman esille ja kukaan ei sitä vastustanut. Komission jäsen Andrea Kaittis lähetti kirjeen ja siinä lukee, että on totta, että lainsäädännössä vaaditaan, että kumulatiivisia vaikutuksia, mitä rikkakasvihävitteisiin tulee, tulisi ottaa huomioon. Mutta tässä sanotaan myös samaan aikaan, mutta näin ei kuitenkaan vielä ole, että lainsäädännössä otetaan huomioon, että työtä tässä yhteydessä vielä tarvitaan. Eli Andrea Kaitis ottaa tässä huomioon, että kumulatiivinen synergiettinen vaikutus – on asia, joka on lainsäädännössä, mutta sitä ei ole otettu huomioon. Eli EFSA ei ole tällaista tutkimusta tehnyt, eikä se ole myöskään ottanut argumentteja esille, jotta se äh, antaisi luvan näille aineille. Eli mielestäni meidän täytyy olla varovaisia, eli me käytämme tässä varovaisuusperiaatetta, ja me emme tule hyväksymään näitä kolmea muuntogeenia Kiitos. Thank you, Mr. Stas. And... Kiitos, herra Stas. Seuraavana puheenvuoro komissiolle. Thank you very much, uh, Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Ja kiitos siitä, että saan mahdollisuuden nyt sitten vastata näihin päätöslauselmaesityksiin. Haluaisin selittää, että nämä kolme äh, hyväksymishakemusta noudattavat äh, GMO-lainsäädännön äh, menettelytapoja. Nehän hyväksyttiin neuvostossa ja parlamentissa myös. EFSA eh, teki hyvinkin laajan riskiarvion eh, eh, tieteellisten normien mukaisesti ja teki johtopäätöksen näiden kolmen GMOn osalta, että ne ovat turvallisia ihmisen terveydelle, eläinten terveydelle ja ympäristölle. Me olemme no-, noudattaneet menettelytapaa. Jäsenvaltioilla oli mahdollisuus EFSON lausuntoa kommentoida, ja näin tapahtuikin. Ja lainsäädännön mukaisesti myös kansalaisilla oli mahdollisuus kommentoida, ja EFSAan tulikin tieteellisiä kommentteja, jotka tutkittiin. Ne eivät kyseenalaistaneet EFSAn myönteistä lausuntoa tämän EFSAn myönteisen lausunnon kanna, seurauksena komissio päätti hyväksyä nämä kolme GMOta. Ja me noudatimme täysin GMO-lainsäädännön tavoitteita ja yleisen elintarvikelainsäädännön tavoitteita, joilla pyritään varmistamaan suojelu, korkean tasoinen suojelu ihmisten terveydelle, eläinten terveydelle ja ympäristölle. Näistä päätöksistä äänestettiin 18.11. pysyvässä komiteassa. Siellä ei saatu puolesta mitään määräenemmistöä, mutta komitologiasääntöjen mukaisesti me ehdotimme, että sama, tai annamme saman päätöksen vetomustuomiovaliokuntaan, joka myöskään ei saanut yksiselitteistä vastausta aikaisesti nyt voisin selvittää tai hieman kertoa teille kuinka me olemme kuunnelleet parlamentin ääntä. Meidän mielestämme on hyvin tärkeää tehdä selväksi se, että glyfosyyttiin liittyvät huolenaiheet, joille nämä kolme GMOta ovat resistenttejä, niitä käsitellään sitten kasvintorjunta-aineiden ja niiden maksimimäärien kannalta, eikä niitä käsitellä GMO-lainsäädännön perusteella. Eli voitte olla vakuuttuneita siitä, että teidän huolenaiheenne tai jäsenvaltioiden huolenaiheet ja muidenkin huolenaiheet, huolenaiheet otetaan huomioon glyfosyyttien uudistamisen osalta. Ja kun ää, määritellään nämä ää, maksimijäämätasot. Mutta nämä ovat siis kaksi eri asiaa, GMO ja sitten nämä kasvintorjunta-aineiden jäämät. Haluaisin myös muistuttaa teitä päätöslauselmasta, jolla pyydetään tätä kaupallis- hyväksymistä siirtämään. Että se ei tässä parlamentissakään mennyt läpi. Haluan muistuttaa, että komissio teki ehdotuksensa, jolla annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ottaa huomioon kansalliset huolenaiheet Valitettavasti, ja kuten jotkut teistä täällä sanoittekin, tämä komission ehdotus ei mennyt läpi kuitenkin eri syistä. Ja me tätä pahoittelemme, koska me olemme sitä mieltä, että tämä olisi ollut oikea tapa edetä. Ja komissaari Kaitis ja komissaari Jenkovska ovat sanoneet, että komissio ei tule tekemään uutta ehdotusta – me voimme mielellämme jatkaa keskustelua ehdotuksestamme neuvoston piirissä, ja näin tapahtuukin varmasti Hollannin puheenjohtajuuskaudella lähiaikoina. Yksi asia vielä. Kuten kaikki lainsäädäntöehdotukset, ne säännöt, jotka on hyväksytty, sovel, niitä sovelletaan, kunnes niitä muutetaan, joka tarkoittaa sitä, että komission pitää nyt jatkaa olemassa olevan lainsäädännön pohjalta – johon muutokset te olette hylänneet. Joten komissio käyttää nyt tai soveltaa aikaisempaa lainsäädäntöä. Ja tämähän tuli hyväksytyksi joulukuussa tämä, hyvä, tämä kaupallistaminen. Joten mitään näistä kolmesta hyväksynnästä ei ole syytä peruuttaa sen takia, koska EFSA on antanut näistä GMOista positiivisen lausuntonsa. Thank you very much. Kiitos. Nyt aloitetaan koneäänestys, ei pelkästään näistä vastustuksista, vaan myös muista asiakohdista. Katsokaa nyt, että teillä on äänestysliput äänestyskortit mukana ja että ne toimivat. Can we start? Voimmeko aloittaa? No niin, pyytäkää nyt joltakin sitten äänestyslappu kortti. Se tulee hyvin pieni. ja siihen saakka laskemme sitten kä- kä- Ensimmäinen äänestys työjärjestyksen vastustaminen muuntogeeninen soijapapu FG72. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. SND plus kaksi. No ihan hyvä yritys. Okei, okay, that's okay now. Hyvä, äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys. Muitogeeninen soijapapu MON 87708. Äänestys alkaa. I close the room. Ja päättyy. Hyväksytty. Kolmas vastustaminen koskee muutogeenistä soijapapua MON 87705. Äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. the EU general budget. Okay. Next vote is to discharge. Seuraavana vastuuvapaus Euroopan unionin yleisestä talousarviosta, yleisestä talousarviosta Euroopan komissio. Ensimmäinen tarkistus yksi. Kuka on puolesta? Vastaan. Tyhjää parempi ehkä tarkastaa sähköisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sähköinen äänestys koko mietinnöstä vastuuvapaudesta äänestys alkaa. Close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraava äänestys koskee Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuuvapautta. Tarkistus yksi puolesta. Ympäristö, ympäristö sanoo puheenjohtaja. What is on your teillä nyt lukee seuraava äänestyslistalla? Ai elintarvike vai? Okay, eh, you are right. Olette aivan oikeassa. Minä en saanut oikeassa järjestyksessä paperita. Kiitos, että korjasitte. Eli äänestetään Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen vastuuvapaudesta EFSAn vastuuvapaudeksi. Onko kaikilla nyt oikea äänestysluettelo EFSA? Tarkistus yksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Ää, erikseen ensimmäinen osa puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus kolme puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Tarkistus viisi kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää ö, ö, hylätty. Tarkistus seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus yhdeksän kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 11 puol- puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 13 kahdessa osassa puoli, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viimeinen sitten koneäänestys kokonaisuudesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yeah, next is... Seuraavana Euroopan kemikaaliviraston vastuuvapaus. Eikö nyt mene oikein? Ekaasta siis on kyse. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kappale 4, tekninen korjaus, ei mitään äänestystä. Tarkistus 2, puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistus 3, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Siis tarkistus 2, Ar- tarkistus 2, Ei. Okay, I, sorry I didn't mark it. So back to amendment three. Eli kolmonen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta, eh, se siis eh, raukeaa. Sitten eh, suullinen tarkistus, onko siihen mitään vastausta, se raukeaa. Kiitos, että ymmärsitte. Mennään tarkistukseen neljä. Tarkistus neljä. It fools. Niin se raukeaa. Se suullinen tarkistus raukesi. Ei tarvi siis vastustaa sitä, mutta ymmärsin kyllä, minkä takia pomppa sitten pystyy. Ymmärsin kantane vastustukseen. No voidaan sitten keskustella tästä istunnon jälkeen ihan henkilökohtaisesti näistä vastustuksista. Tarkistus neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kahdeksan raukeaa. Ja sitten koneäänestys kokonaisuudesta. Äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. It is adopted. Hyväksytty. Now it comes to the EA. Nyt sitten ympäristökeskus. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kaksi kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus kolme Siihen on suullinen tarkistus. Vastustaako sitä joku? Ei vastusta. Eli äänestetään suullisen tarkistuksen mukana puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja lopuksi sähköisesti kokonaisuudesta avaan äänestyksen. I close the... Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Next is... Seuraana ECDC, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus. Tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja lopuksi sähköisesti kokonaisuudesta äänestys alkaa. I close the vote. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Next is... Seuraavana EMA, Euroopan lääkevirasto ja sen vastuuvapaus, tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää, hylätty, tarkistus kaksi vedetään pois, kolmonen kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nelonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vitonen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten lopuksi sähköisesti kokonaisuudesta äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Selvä. Okay, next is the... Seuraavana äh, vuotuinen kasvuselvitys 2016, eli nämä vastuuvapaudet on nyt käyty läpi. Kompromissi ykkönen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi. Kompromissi kolmannen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 12 vedetään pois. 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi viitonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kuutonen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty tarkis, ei kun kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 49 puolesta vastaan tyhjää hylä, hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 53 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää. Kannattaisi ehkä tarkasta sähköisesti, siis äh, tarkistus 54 sähköisesti. Äänestys alkaa. is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten sitten lausuntoluonnos muutettuna kokonaisuudessaan äänestys koneellisesti alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Okay, No niin, nyt me pääsemme äänestysten loppuun. Kiitos kaikille osallistumisesta. Ja Niin, kokous päättyy. Kiitos kaikille. Hauskaa päivän jatkoa. Uh, ja haluaisin nyt pyytää, koska tämän jälkeen on koordinaattoreiden kokous, joka alkaa, että ne, jotka eivät ole koordinaattoreita, lähtisivät huu, tältä salista pois.